Witam panie i panów posłów. Tervehdin jäseniä sydämellisesti. Iloitsen, että teemme yhteistyötä nyt. Tervetuloa komission jäsen. Aloitan nyt tuonne uudestaan. Pöytäkirjat eilisestä kokouksesta sekä hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin huomioita? Ei siis ei tästä kysymyksestä ollutkaan. Niin, jos huomiota ei tule, niin pöytäkirjat ovat hyväksytty. Kiitos tästä. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla on edustaja Predam